nimitystä delegaatiossa. Tämä löytyy tarkemmin pöytäkirjoista, jos mitään kommentteja ei tulla tekemään. Pöytäkirjan hyväksymisen asti nämä nimitykset hyväksytään ja vahvistetaan. Esityslistalla on nyt vuorossa komission var-